Hyvää iltaa Eurooppa. Nimeni on Monika Majoni. Eurovision. Minä olen Conor McNally. Tervetuloa ensimmäistä kertaa Eurovisionin keskusteluun. Kiitokset kaikille. Tänä iltana suorana lähetyksenä yli 30 maahan radiossa ja internetissä. Meillä on ilo kuunnella viittä Euroopan unionin komission puheenjohtajaehdokasta. Heillä on nyt mahdollisuus kertoa 400 miljoonalle äänestäjälle, miksi heidän tulisi saada Euroopan huippuvirka siksi, että teidän äänenne tulee auttamaan päättämään, kenet heistä valitaan seuraavaksi Euroopan unionin komission puheenjohtajaksi. Olemme nyt suorassa lähetyksessä Euroopan parlamentissa Brysselissä. Voitte osallistua twiittaamalla käyttämällä tunnistetta Tell Europe. Ennen kuin aloitamme, kerron säännöistä. Ehdokkaalla on vain minuutti aikaa vastata jokaiseen kysymykseen. Heillä on kolme mahdollista, mahdollisuus vasta, antaa 30 sekuntin vastaväite. Me olemme pyytäneet heitä puhumaan englantia helpottaaksemme tulkkausta 24 muuhun kieleen ja kolme heistä suostui tähän ja puhumisjärjestys arvottiin tänään. Mutta ennen kuin aloitamme, keskusteluun. Haluaisin antaa puheenvuoron Martin Schulzille, Euroopan parlamentin puhemiehelle. Hän muistaa Jean-Luc Dehanea. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Tänään yllättäen kollegamme Jean-Luc Dehane kuoli. Hän oli vaikuttava jäsen Euroopan parlamentissa ja pitkäaikainen Belgian pääministeri. Hänen seuraajansa Giefer Hofstad on täällä joukossamme ja pyytäisinkin, että Gi ihan lyhykäisesti kunnioittaisi ja kertoisi hänen edeltäjästään. By paying tribute. Uh, Haluaisin osoittaa kunnioitusta kollegaallemme Jean-Luc Dehanelle, joka menehtyi tänään. Jean-Claude Juncker ja minä itse olemme hänen kollegoitaan Euroopan unionin neuvostossa ja voin sanoa teille, että hän oli suuri valtiomies, suuri eurooppalainen. Hän oli myöskin tämän valmistelukunnan varapuheenjohtaja Valeri Giscardin ja Julian Amaton kanssa ja tällä tavalla Lissabonin sopimus syntyi. Kyse on henkilöstä, joka aina käytti totuutta ja joka todellakin sanoi asioita, jotka eivät aina olleet suosittuja, mutta hänellä oli rohkeutta sanoa ne. Eli pyytäisin teitä kaikkia omistamaan tämän keskustelun hänelle muista, muistaaksemme suurta miestä ja suurta eurooppalaista. Kiitos ehdokas Verhofstadt. Ja lähdemme liikkeelle teistä, koska teillä on ensimmäisenä oikeus pitää alustuspuheenvuoronne. Yksi minuutti. Uh, Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, Nämä ovat merkittävät vaalit ja tiedän, että aina kun on vaalit, niin poliitikot tässä sanovat, että ne ovat merkittävät vaalit. Mutta tällä hetkellä ja tällä, tässä tilanteessa näin on. Me olemme tällä hetkellä Euroopassa risteyksessä. Meidän täytyy tehdä hyvin tärkeä valinta valinta, joko palaamme takaisin kansallisvaltioihimme, kuten jotkut ehdokkaat ovat ehdottaneet, tai että menemme eteenpäin eteenpäin integroidumpaan Eurooppaan. Ja minusta valinta on hyvin selvä. Jos haluaa ratkaista ongelmia, kuten ilmastonmuutos, työttömyys, huonot äh, palvelut ja niin edelleen, me tarvitsemme eurooppalaista yhteistyötä, me tarvitsemme vahvempaa Euroopan unionia, joka kykenee äh, puolustamaan tätä mallia Kiinaa, Intiaa, USAta vastaan. Eurooppa on mahdollisuus tuoda takaisin suverenisuus kansalaisillemme. Paljon kiitoksia. Ja sitten toiselle puolelle annan puheenvuoron Alexis Tsiprasille. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, Nimeni on Alexis Tsipras, olen vasemmiston ehdokas ja tulen Kreikasta, maasta, jossa jonka Eurooppa valitsi koekaniiniksi säästötoimissa ja jonka tulokset toivomme, että mikään muu Euroopan kansa Euroopan mantereilla ei joudu kokemaan näitä. Haluaisin kääntyä muiden ehdokkaiden puoleen, aivan erityisesti niiden puoleen, jotka edustavat puolueita, jotka tukivat näitä säästötoimenpiteitä se, mitä Kreikassa tapahtui, onko se sellainen asia, joka tulisi toistaa vai onko kysymys tragediasta, jota ei tulisi enää koskaan Euroopassa nähdä? Me pyydämme kaikkia kansalaisia, olivat he pohjoisesta tai etelästä, tukemaan vasemmistopuolueita, jotta saatamme päätöksen tälle tuhoisalle politiikalle, jotta tuomme demokratian takaisin Eurooppaan ja saamme Euroopan perusarvot, yhteiskunnallinen kohesio ja solidaarisuus takaisin takaisin Eurooppaan. Uh, Kiitos. Ehdokas Tsipras, sitten Jean-Claude Juncker, alustuspuheenvuoronne. Minä haluaisin, että Euroopasta tulisi solidaarisempi. Ja haluaisin nähdä sen, että etelä- ja pohjoisen jakolinja puretaan. Haluaisin, että julkinen rahoitus saadaan kuntoon, mutta työllisyys ja kasvu on saatettava toiminnan ytimeen. En halua, että käytämme enemmän rahaa kuin mitä meillä on käytettävissämme. Me voimme saada uusia ajatuksia sisämarkkinoiden kautta ja toivon, että olemme vahvoja, kun neuvottelemme Yhdysvaltain kanssa. Me tarvitsemme tämän vapakauppasopimuksen, mutta meidän on myös kunnioitettava niitä standardeja ja määräyksiä, joita meillä Euroopassa on. Euroopan unionissa on päästävä eron riippuvuudesta energia-alalla, riippuvuudesta Venäjän suuntaan. Meillä on valtava manner. Me emme voi keskittyä pelkästään pieniin ongelmiin, täytyy puuttua suuriin ongelmiin nimenomaan. Martin Schulz, it's the time for your... Martin Schulz, nyt on aika teidän pitää alustuspuheenvuoro. Kiitos. Me elämme Euroopassa, jossa veronmaksajien täytyy maksaa spekuloijien toimista. He tekevät miljoonien voittoja eivätkä maksa veroja ja sitten he tekevät vielä tappiota ja veronmaksajat maksavat sen. Me elämme Euroopassa, jossa kuusi miljoonaa nuorta naista ja miestä ovat työttömiä. He maksavat tästä äh, kriisistä, jonka muut ihmiset ovat aiheuttaneet. Sen vuoksi haluaisin Euroopan unionin, joka on oikeudenmukainen ja reilu, joka ottaa keskiön tavallisten kansalaisten edun. Ja siksi minun komissioni olisi myös ensinnäkin, se olisi sukupuolinen tasa-arvo sen vuoksi, että naisten ja miesten välinen sukupuolinen epätasa-arvo on myös yksi asia. Sen lisäksi komissio kes- keskittyisi äh, veronkierron estämiseen, ja nuorten työllisyyteen ja sen vuoksi pyydän teiltä tukea. Kiitos. Ska Keller, teidän puheenvuoronne myötä aloituspuheenvuorot on pidetty. Minä haluaisin tänä iltana kertoa yleisölle, mutta myöskin niille, jotka seuraavat lähetystä televisiossa tai webstreamin kautta, 25. toukokuuta teillä on valinta. Te teette päätöksen siitä, mihin suuntaan Eurooppa lähtee. Ja me vihreät ja minä, me tarjoamme vaihtoehtoista Eurooppaa. Minä taistelen sellaisen Euroopan puolesta, joka välittää ihmisistä enemmän kuin pankeista. Sellaisen Euroopan puolesta, jossa me herätämme henkiin eurooppalaisen unelman, jossa pidetään kaikista huolta. Sosiaalinen Eurooppa, solidaarisuuden Eurooppa, sellainen Eurooppa, joka etulinjassa taistelee ilmastonmuutosta muutosta vastaan, koska tämäkin on äh, ratkaiseva tulevaisuudemme kannalta. Äh, minä tarjoan demokraattisuutta ja solidaarisuutta ja tämän puolesta taistelen. Ja te äh, päätätte 22-25. toukokuuta tästä ja todellakin toivon, että olette mukanamme ja taistelette kaduilla paremman uuden Euroopan puolesta. Uh, Kiitos. Here I see, I ja näen Connorin uudelleen, koska sinä tulet ilmeisesti nyt selittämään meille, miten voidaan osallistua tähän somen kautta. Aivan niin Monika, näytöllä näette sosiaalisen median viestit, joita Eurovision päätoimittajamme koordinoivat kansainvälisen asiantuntijatiimin avulla yleisradioyhtiöistä kautta Euroopan. He nyt ovat kovasti työn touhussa, aktiivisesti yhteydessä somekäyttäjiin siellä, missä te olette, Suomesta, Itävallasta, Italiasta, Espanjasta, Ranskasta, Isosta Britanniasta. Ja tämän lisäksi meillä on verkossa myös julkisen palvelun yliasradioyhtiöitä, muun muassa Tsekin tasavallasta, Saksasta, Irlannista ja monesta muusta maasta. Me kutsumme kaikkia kansalaisia Euroopasta sanomaan oman sanansa, seuraamaan ja kuuntelemaan keskustelua. Nyt jo verkossa on paljon aktiviteettia, palaamme tähän pian mutta jo nyt voimme sanoa, että Euroopan talous on suuri puheenaihe. Ja juuri tästä syystä ensimmäisellä kysymyskierroksella lähdemme liikkeelle taloudesta. Eli jälleen kerran ensimmäinen puhuja on Ska Keller ja kysymys on, yli 5 miljoonaa nuorta on työttömänä. Miten te komission puheenjohtajana palauttaisitte näille nuorille tulevaisuuden? Nuorisotyöttömyys on se kysymys, joka on otettava esityslistan kärkeen ja minä komission puheenjohtajana tekisinkin näin. Koska meillä ei voi olla Euroopan unionia, jossa kokonainen sukupolvi on menetetty jossa ihmiset menettävät uskonsa parempaan elämään tulevaisuudessa. Joten nuorisotyöttömyys on se, johon meidän on puututtava. No kuinka? Minä uskon, että me kykenemme luomaan kestäviä työpaikkoja ihmisille Euroopalle, mikäli me luomme vihreämpää taloutta ja kestävämpää taloutta, koska esimerkiksi uudistuvien energioiden alalla, energiatehokkuuden alueella, koulutuksessa ja terveydessä, siellä on työpaikkoja seuraavat 20 jopa 50 vuotta. Ja nämä ovat sellaisia työpaikkoja, jotka luovat etua koko yhteiskunnalle. Mutta meidän täytyy luoda myös hyvälaatuisia työpaikkoja ihmisille. Ja erittäin tärkeää, nuoret ihmiset eivät aiheuttaneet tätä kriisiä. Ja sen vuoksi heidän täytyy myös olla mukana estämässä tulevia kriisejä. Alexis Tsipras, miten te aiotte puuttua tähän? Jos me jatkamme säästöohjelmien puitteissa, niin silloin me emme voi puuttua työttömyysongelmaan. Meidän ei tule petkuttaa itseämme. Meillä on rakenteellista työttömyyttä ja meidän olisi tuettava. Me olemme tukeneet miljoonilla pankkeja. Ja meidän tulisi antaa, me olemme antaneet vain 6 miljoonaa nuorille seitsemän vuoden ajalle. Jotta me voisimme ratkaista työttömyysongelman, meidän tulee tehdä uusia päätöksiä Euroopassa. Meidän tulisi saada eurooppalainen diili aikaan, uudellinen sopimus, jossa puhutaan työttömyydestä, työttömyydestä, joka tulee kehityksen kautta. Säästöohjelmien kautta me emme voi puuttua näihin suuriin Euroopan ongelmiin, työttömyyteen, yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen, ja äh, väkivaltaan, koska nuorten äh, työttömyys johtaa väkivaltaisiin tapahtumiin eri puolilla Eurooppaa. Miljoon. Martin Schulz, yli viisi miljoonaa. Miten te aiotte tämän ratkaista? Kuusi miljoonaa nuorta naista ja mieltä. Ehkäpä parhaiten koulutettu sukupolvi, mitä meillä Mantereellemme koskaan on oltu, on nyt työttömänä. Ja niissä maissa, joissa työttömyysaste on kaikkein korkein on se ongelma, että talouden selkäranka eli pk-yritykset eivät saa luottoja. Eli EKP eh, e ei oikeastaan todellisesti eh, rahoita todellista eh, taloutta, vaan enemmänkin ihan muuta. Ja niissä maissa, joissa on kaikkein korkein työttömyys ja otetaan huomioon Euroopan investointipankin ja Euroopan unionin antamat rahat PK-yrityksille, koska PK-yritykset ovat ne, jotka työllistävät nuoria miehiä ja naisia ja sen vuoksi nämä yritykset saisivat kohtuullisempia lainoja. Tämä olisi projekti, jolla voimme tukea taloutta yhtäältä, voimme tukea PK-yrityksiä ja samanaikaisesti taistella nuorten työttömyyttä vastaan. Kiitos. Sitten Jean-Claude Juncker. L'emploi présuppose la... Työllisyys vaatii kasvua. Äh, ilman kestää kasvua ei saada ilman julkisen äh, talouden äh, tervehdyttämistä. Tarvitaan tervehdyttämistä, vastuullista säästöä. Koska meillä ei ole raha käytössämme, niin täytyy turvautua ajatuksiin. Digitaaliset sisämarkkinat mahdollistavat sen, että voimme lyödä, luoda miljoonia työpaikkoja. Voimme tarjota nuorille tulevaisuuden työpaikkoja, jotka ovat vakaita työpaikkoja, eivät suinkaan tilapäistöitä. Nuorten liikkuvuus Euroopassa mahdollistuu entistä paremmin. nuoret voivat opiskella useissa maissa. He voivat liikkua ja tarttua työpaikkoihin siellä, missä niitä löytyy. No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Giver Hofstad, mitä ehdotatte? Well, what I, all I, what I have heard now are... Se, mitä minä nyt olen kuullut tähän mennessä, ovat juuri niitä toimimattomia reseptejä, jotka eivät ole viiden vuoden aikana toimineet. Sen sijaan, että jatketaan konservatiivisella tai sosialistisilla resepteillä, jota kautta saamme vain lisää velkaa, niin tarvitsemme uuden lähestymistavan. Minun mielestäni uusi lähestymistapa on se, että palataan Jacques Delorsin alkuperäiseen ajatukseen, kun hän loi sisämarkkinat, käynnisti sisämarkkinat. Hän oli älykäs, kun hän tämän käynnisti. Yeah, well, maybe, uh... Niin voinko vielä käyttää nämä muutamat sekunnit. Nyt, nyt meidän täytyy toimia niin, että aloitamme uudenlaisen integraation Euroopassa keskeisillä markkinoilla, pääomamarkkinoilla, pankeissa, digitaalimarkkinoilla, televiestintämarkkinoilla, energiamarkkinoilla. Tätä me tarvitsemme. Voimme käyttää Euroopan unionin laajuutta hyväksemme, jotta saamme uuden harppauksen eteenpäin integraatiossa ja saamme uutta kasvua. Aivan niin kuin 80-luvulla tehtiin. Delo onnistui ja me voimme onnistua tässä tällä kertaa. Uh, so. No niin näistä ohjeista. Hallitukset Euroopassa hyvin usein sanovat, että säästötoimet toimivat, mutta kun työttömiä on näin paljon, niin onko lääke tappamassa potilasta? Olisitteko tehneet joitakin asioita toisin? Skakeler. Ehdottomasti säästötoimet ovat syventäneet kriisiä. Meillä on 24-25 miljoonaa työtöntä ja säästötoimivuosina yli 6 miljoonaa työpaikkaa on mennyt. Eli on aivan selvää, että nämä säästötoimet eivät ole toimineet, vaan ovat heikentäneet tilannetta entisestään ja tästä täytyy päästä eroon. Säästötoimien sijaan meidän olisi investoitava talouteen, mutta vihreällä tavalla, koska on luotava kestäviä työpaikkoja, työpaikkoja, jotka parinkymmenen vuoden päästäkin ovat vielä olemassa ja jotka tarjoavat laadukasta elämää ihmisille. Ja näin voi tapahtua ainoastaan, jos me investoimme uusiutuviin energiavaroihin, koulutukseen ja terveyteen. Me emme käyttäneet tilaisuutta hyväksemme viimeisimmässä monivuotisessa rahoituskehityksessä. Me olemme ehdottaneet enemmän vihreitä investointeja, mutta me emme saaneet konservatiiveilta ja sosiaalidemokraateilta tukea. Tämä olisi kuitenkin se oikea tapa mennä eteenpäin, jos investointi on avainsana, ei säästötoimet. Ja mikä teidän kantanne on, Alexis Tsipras?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 haluaisin alkuun sanoa, että se mitä Guy sanoi, äh, hän antoi ymmärtää, että kysymys on uudesta asiasta, mutta tämä on vanha asia. Tällä tavallahan nimenomaan kriisiin on ajautu, ajauduttu ja syntyi rahoituskupla Yhdysvalloissa. Ja näillä ajatuksilla nimenomaan kriisin hoidonkin myötä Eurooppa saatettiin vaaranalaiseksi. Jos me haluamme päästä kriisistä ulos, niin silloin meidän täytyy keskittyä yhteiskunnalliseen kohesioon ja kehitykseen. Säästötoimet täytyy lopettaa ja aivan erityisesti meidän tulee lopettaa tämä velka, äh, velkaparanoja. meidän olisi äh, esimerkiksi mitä äh, Saksa teki vuonna 1953, osoitettiin todellista solidaarisuutta Euroopassa ja saatiin aikaan kehitystoimia. Jos me emme loogisella tavalla hoida kriisiä, niin silloin kriisistä ei päästä eteenpäin ja olemme jatkossakin samassa tilanteessa taantumassa ja katastrofissa. Ja sitten suorassa linjassa Martin Schulz. I would have done Minä olisin toki tehnyt asiat täysin toisin. Budjettikuri yhtäältä, joka on välttämätöntä. Ja sitten toisaalta strateginen investointi kasvuun ja työllisyyteen olisi ollut parempi keino. Me olemme vain leikanneet julkisia budjetteja ja sanon nyt oikeastaan, että jos saadaan investoijien luottamus takaisin, niin rahat palaavat. Mutta näin ei käynyt. Se, mistä ei koskaan ole puhuttu, on esimerkiksi veropetokset ja veren, veronkierto. Joka vuosi EU menettää todella paljon rahaa veronkierron ja veropetosten kautta, joten tätä vastaan on taisteltava, koska emme voi puhua vain leikkauksista, vaan meidän pitää puhua myös äh, julkisten äh, talousarvioiden tulopuolesta ja kasvusta. Meidän pitäisi investoida digitaaliseen agendaan, äh, energiaverkkoihin ja viimeiset sekunnit palautan Verhofstadille. Kiitos Martin. Siirrytään eteenpäin. Jean-Claude Juncker Becker, viisi vuotta, jos oltaisiin ajassa taaksepäin, niin olisitteko toimineet samalla tavalla? Tämä on sekä helppo että vaikea kysymys. Kaikki ottavat kantaa ikään kuin vasta nyt havaitsisimme nämä ongelmat. Kyllä juuri edelliset puhujat ovat olleet puolueina hoitamassa tätä kriisiä. Minä olen tuntenut kristillisdemokraattia, liberaalidemokraatteja ja sosialistia, jotka ovat toimineet juuri näin. Miksi Eurooppa ei investoi riittävästi? Budjetit eivät mahdollista sitä. Miksi tämä ei ole mahdollista? Me olemme joutuneet velan ja alijäämien tilanteeseen. Kaikki tämä johtaa siihen, että tulevaisuuden investoinneista on puutetta. Jos halutaan työllisyyttä ja kasvua, niin nimenomaan täytyy toimia julkisen rahoituksen tervehdyttämisen kautta. Kiitos. Guy Verhofstadt, minuutti aikaa. Niin haluaisin reagoida niihin, jotka sanovat, että ei ole välttämätöntä äh, pitää taloudellista kuria, mutta sitä tarvitaan, koska muuten me emme saa keskipitkällä tai pitkällä välillä kasvua. Ja tämä pätee koko maailmaan. Mutta sen lisäksi, ja tämä on ihan totta ja tämä on unohdettu viimeisen viiden vuoden aikana, sen lisäksi tarvitaan uutta kasvustrategiaa, kasvua joka merkitsee sitä, että ei tehdä uusia velkoja. Me emme voi sitä tehdä, koska jos meillä on maita, joilla on yli 100 prosenttia velkaa, niin millä tavalla silloin luodaan investointeja? Tässä täytyy toimia älykkäällä tavalla ja älykkäämpi tapa olisi se, että hyödynnetään Euroopan kokoa. Tämä on valtava 500 miljoonan ihmisen markkinat Otetaan esimerkkinä digitaalisuus. Me olemme puhuneet digitaalimarkkinoista. Jos USAssa Apple haluaa käynnistää uuden projektin, he kääntyvät neljän operaattorin puoleen ja he saavat sopimuksen ja käynnistävät uuden tuotteen. Jos me tätä teemme täällä, meillä on 28 eri valtiota ja 100 erilaista operaattoria ja sen vuoksi Jenkeillä on Google, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft. Kaikki ovat amerikkalaisia yrityksiä ja meidän täytyy päästä tähän puheaikanne päättyy, vaikka saittekin viisi sekuntia ylimääräistä. Ja Ska Keller on pyytänyt vastaväitevuoroa. Käytän ensimmäistä kertaa jokeriani, sinistä korttia. Juncker ja Verhofstadt nostivat esille sen, että velka on ongelma. Mutta jos katsomme vaikkapa Espanjan tilannetta, siellähän oli budjetti ylijäämää ennen pankkikriisiä – Pankkien velka johti nimenomaan siihen, että se kaatui veronmaksajien harteille ja valtion budjetin kannettavaksi. Pitää lopettaa myös spekulointi. Täytyy varmistaa, että pankit pelastavat itse itsensä eikä tarvitse pyytää veronmaksajien tukea. Minusta tämä on suuri puute tässä kriisissä. Niin saanko minä käyttää vielä viisi sekuntia? simply to say, Olkaa hyvä. I agree with Ska. Niin, olen samaa mieltä Ska Kellerin kanssa. Mutta kyllähän me olemme tehneet jotain äh, unionin tasolla. Pankkiunioni. Ensimmäistä kertaa pankkiunionin myötä pankit itse riskiprofiilinsa pohjalta joutuvat maksamaan tähän rahastoon. Eli tavallaan äh, äh, rekapitalisoidaan äh, nämä pankit. Ja tämä on hyvä esimerkki. Herra Barnier on täällä salissa myös ja haluaisinkin sanoa, että fantastista mitä te olette tehneet, että pankkiunionin suhteen sen vuoksi, että nyt veronmaksajat eivät enää joudu maksamaan laskua. Aika loppui. Tämä oli oikein hyvä mielipiteiden vaihto ja voisin kertoa teille, että nyt olemme seuraavan kysymyksen keskiössä, eli voitte jatkaa samasta aiheesta, koska sosiaalisessa mediassa siellä puhutaan paljon tästä. Mutta ennen kuin siirrymme seuraavaan kysymykseen, Alexis Tsipras. No, someone is telling me something which is definitely wrong. Σε ποιο θέμα θέλετε να απαντήσουν. Mistä kysymyksestä haluatte minun vastaavan? Te reagoitte samaan kysymykseen ilmeisestikin. Eli siirrytään seuraavaan kysymykseen ja sitten tehdään päätöksiä. Ja en, en pyytänyt jokeria. Tässä keskustelussa tulee varmaan vielä paljonkin väriä. Uh, let, let me tell you something. Tänä päivänä me olemme läsnä sosiaalisessa mediassa ja olemme nähneet, että pankit ja tämän tyyppiset asiat ovat keskustelujen keskiössä sosiaalisessa mediassa ja monet syyttävät pankkeja hinnoista. Teidän Euroopassanne säänneltäisiinkin pankkeja tiukemmin. Selkeä kyllä minun osaltani. Meidän on säänneltävä pankkeja selkeämmin. Se mitä totesitte pankkiunionista menestys sillä alalla, että pankit joutuvat kerryttämään taseitaan enemmän vastatakseen tähän äh, kriisiin. Tämä on vihreiden menestys ja markkinasääntely niin, että investointipankit ja vähittäispankit erotetaan toisistaan niin, että isoäidin tai isoisän säästöt eivät sitten tuhlaannu globaalin kriisin ratkaisemiseksi. Meidän on säänneltävä rahoitusmarkkinoita. Ei suinkaan 100 miljardia häviä verokeinottelussa, vain yksi biljoona. Noin kahdeksan prosenttia eurooppalaisesta varannosta katoaa joka vuosi. Meidän on tehtävä jotakin. Emme voi sanoa ihmisille, että palkkoja leikataan, mutta veronkiertoa ei pysäytetä. Emmekä pistä ylärajaa bonuksille pankkirien osalta. Näinhän me olemme päättäneet Euroopan parlamentissa. Banks, Alexis Tsipras pankeista. Monika, Niin, Monika. Guy Verhofstadt hetki sitten puolusti näitä pelastusohjelmia. Ja nyt sitten nämä ohjelmat, jotka ovat olleet taakka etelä-eurooppalaisille miljoonista äh, euroista puhutaan, jotka lapsemme joutuvat maksamaan. Ja nyt uuden logiikan mukaan haetaan ratkaisuja, jossa taakka asetetaan niiden ihmisten harteille, joilla on talletuksia pankeissa. Ja minun mielestäni tämä on katastrofaalinen logiikka Euroopalle. Ja voidaan esittää kysymyksiä, ovatko Schulz ja Juncker tästä logiikasta samaa mieltä. Meidän vastauksemme on se, että meidän tulisi löytää kokonaisvaltainen ratkaisu, joka mahdollistaisi sen, että pankit voitaisiin tervehdyttää sillä tavalla, että hieman kevennettäisiin velkataakkaa, koska muutoin velkoja joudutaan lisäämään vanhojen velkojen päälle. Kiitos. Martin Schulz, pankkiasiasta. Pankkiunioni on ensimmäinen askel, jolla me pyrimme nyt katkaisemaan tämän noidan kehän pankkien suhteen. Jotkut jäsenvaltioista ovat hyvinkin vakaita talousarvioissaan ja kaikki oli hyvin siihen asti, että pankkiunioni syntyi. Me näimme tämän katastrofin Irlannissa ja Espanjassa. Ja sen vuoksi meidän täytyy säädellä pankkeja ja pankkiunioni on nyt ensimmäinen askel siihen suuntaan. Meidän täytyy valvoa pankkeja enemmän ja varsinkin riskin ja vastuun täytyy, ne täytyy keskittää yksin käsiin. Se mitä tapahtui aikaisemmin oli se, että pankit ottivat riskit ja veronmaksajat maksoivat laskun. Eli sen vuoksi pankkien on kannettava vastuunsa ja meidän on pakotettava pankit kantamaan vastuu tästä katastrofista, jonka he loivat Eurooppaan. Euroopan parlamentti ja komissio toimivat tässä ja se mikä tästä on puuttunut on se, että Michel Barnier, hän ei saanut tarpeeksi tukea, että hän olisi päässyt pitemmälle ja sen vuoksi minun komissioni valvoisi ja kontrolloisi pankkeja. Eh, Aivan selvästi liian pitkä. Sitten Jean-Claude Juncker. Minä haluaisin, että emme puhu pelkästään jo menneestä Euroopasta. Barnien kaudella komission jäsenenä saimme pankkiunionin aikaiseksi. Pankit ovat nyt vastuussa tilanteessa. Me olemme pelastaneet pankkeja, emme suinkaan pankkiirien takia tai heidän kauniiden silmänsä takia. En minä heistä välitä, vaan meidän täytyy suojella pankkien työntekijöitä ja niitä yrityksiä, jotka tarvitsevat luototusta, luotonantoa. Me toteutimme tämän, koska reaalitalous romahtaisi, jos rahoitusmarkkinat kaatuisivat – emme ole toteuttaneet pelkästään säästöpolitiikkaa. Ei tämä pidä paikkaansa. 2008-2009 me olemme investoineet 370 miljardia euroa, jotta voimme suojella sitä taloutta, joka meillä Euroopassa on. Me olemme todella toteuttaneet kenesiläistä politiikkaa. Emme tee niitä samoja virheitä, joita tehtiin 30-luvulla. Giverhoff. Puheaika päättyi sitten Giverhofstad. Well, I think, uh, No, minun mielestäni pankit ovat hyvä esimerkki siitä, miksi me tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Ja me olemme toteuttaneet tämän, mutta meidän täytyy mennä pidemmälle. Meidän täytyy erotella investointipankit säästöpankeista. Investointipankit, eh, niiden kohdalla riski on korkeampia ja niiden täytyy maksaa enemmän rahaa näihin rahastoihin kuin säästöpankit. Niin, ja sitten Kreikassa, kuten Italiassa ja Portugalissa, ei tässä kysymys ollut pankeista, vaan huonosta politiikasta, jota maassa kaksi isoa puoluetta, PASOK ja Nea Demokratia, harjoittivat. Nehän siellä kriisin aiheuttivat. Ja maissanne oli vain julkisia pankkeja. Ne rahoittivat poliittisia puolueita ja ne tekevät sitä edelleen. Vielä herra Tsipras teidänkin puolueenne, koska tekin olette ottaneet julkiselta pankilta lainan aivan lähimenneisyydessä. Kiitos, Verhofstad. Herra Tsipras, tuletteko esittämään vastaväitteen? Käytättekö jokereja? Hän käyttää jokerinsa. Haluaisin vastata hyvin lyhyesti. Odottakaa hetki. Niin, minä tarvitsen sitten kyllä lisää sekunteja. No, te saatte sekuntini takaisin. Kreikassa on monenlaisia pankkeja. Olen samaa mieltä sitä, että oli julkisia pankkeja ja oli hyvävelijärjestelmään perustuva äh, järjestelmä, poliittinen järjestelmä, ja sitä Euroopasta tukivat nämä kaksi suurinta puoluetta, eli teidän puolueenne. Ja aivan vilpittömästi haluaisin sanoa, että Kreikan kriisin talouden ongelma oli su- suuri, mutta äh, nyt on todettu, että tämä lääke on tehnyt tehnyt potilasta entistä sairaamman. Irlannissa tilanne oli erilainen. Voisitteko sanoa suoraan, ja tämä kysymys on kaikille, nämä ohjelmat, olivatko ne menestyneitä vai epäonnistuneita? Käytättekö te jokerianne vai ette? jos et va- vain vastaväitteellä saa aikaa. Okay. Niin tämä kuusi miljoonaa. Herra Juncker käyttää jokeria. Niin kun puhumme Kreikasta, vuosikausia olen yötä päivää tehnyt työtä. Ennen kaikkea öisin tein kovasti työtä estääkseni sen, että Kreikka ei joudu eroamaan euroalueelta. Minä rakastan Kreikkaa ja olen tukenut Kreikkaa, jotta se voi pysyä euroalueen jäsenenä, jotta rahoitusmarkkinat eivät spekuloisi Kreikkaa vastaan hyväksyn paljon moitteita, mutta en koskaan hyväksy sellaista moitetta, että emme olisi osoittanut riittävää solidaarisuutta Kreikkaa kohtaan. Me teimme kaikkemme, jotta Kreikka voi pysyä euroalueen jäsenenä omalla paikallaan. And, uh... Kiitos. Ja nyt pyytäisin yleisöä olemaan, ettei tässä haskata aikaa mutta tämä ajatus siitä, että eh, ihmiset ovat menettäneet uskonsa. Käyttäkää seuraava minuuttinne selittääksenne niille, jotka haluavat poistua EU-sta. Miksi heidän tulisi jäädä Euroopan unionin? Ensimmäiseksi vastausvuoron saa Skakeler. No, minä kertoisin ihmisille, jotka miettivät sitä, että EU ehkä ei ole niin hyvä asia, niin ensin minä vain kuuntelisin heitä, koska niin minä teen usein, kun ihmiset kertovat minulle, että heillä on hyvin paljon odotuksia Euroopan unionin suuntaan. He pyytävät, että Euroopan unioni hoitaisi heidän sosiaalioikeuksistaan ja huolehtisi lasten tulevaisuudesta, eläkkeistä. Ja tämähän on se, mitä meidän on tehtävä. Eli epäluulo EUn toimielimiin se on esimerkiksi sellaista, että komissio ja neuvosto eivät ole toteuttaneet lupauksia, mutta siitä huolimatta on vielä uskottava Euroopan unelmaan, työskenneltävä yhdessä ja saavutettava parempi elämä. Siihen meidän on pyrittävä. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, jotta pääsemme oikealla tavalla eroon tästä kriisistä. Me tarvitsemme oikeanlaista politiikkaa, että saamme aikaan parempaa Eurooppaa, parempaa elämää kaikille. Tämä on se viesti, joka minulla on kaikille niille ihmisille, jotka ovat pettyneet. Ottakaa tämä Eurooppa itsellenne, tehkää sitä parempi Eurooppa. Alexis Tsipras, mikä teidän viestinne on? euroskeptisyyden nousu Euroopassa on ilmiö, joka on ollut voimassa jo pitkään ja sitä juhlitaan. Kolme suurta poliittista puoluetta sanovat, että ei ole mitään muuta tietä kuin säästötoimien tie, joka saa aikaan vaikeuksia kansalaisten ja nuorten keskuudessa tänä päivänä nämä ihmiset, jotka ajattelevat kriittisesti Euroopasta, niin meidän täytyy tarjota heille vaihtoehtoa. Vaihtoehto ei ole Euroopan hajoaminen. Me sanomme, että meidän täytyy pelastaa Eurooppa muuttamalla sitä. Tämä Eurooppa ei vetoa nuoriin, ei työttömiin koska se jakaa vain köyhyyttä ja kurjuutta. Eli meidän täytyy muuttaa politiikkaa. Meidän olisi kuljettava eteenpäin ottamalla riski siitä, että me hajotamme tämän eurooppalaisen vision, jotta säästötoimista päästään eroon. Herra Schulz, miksi nyt ei tulisi poistua Euroopasta? No en minä tiedä, kuuntelevatko kansalaiset tätä keskustelua ja ovatko he vakuuttuneita siitä, että tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Minä uskon, että he odottavat toisenlaista Eurooppaa. Eurooppaa, joka asettaa heidän intressinsä ja etunsa etusijalle. Me puhumme täällä Brysselissä myös tänä iltana Eh, miljardeista, biljoonista sinne ja miljoona tänne ja puhumme siitä, kuka on vastuussa ja mistä menneisyydessä. 96 prosenttia eh, meidän kansalaisistamme elää eh, tuhannella viiva kahdella tuhannella eurolla kuukaudessa ja heille tällaiset keskustelut miljoonista ja triljoonista ei ole mielenkiintoista, koska he haluavat äh, parantaa lastensa tulevaisuutta. Minä haluan palauttaa kansalaisten luottamuksen unioniin ja sanoa, että me jatkamme äh, ja teidän täytyy myös taistella köyhyyttä ja, ja surkeutta vastaan ja palauttaa teidän lastenne tulevaisuus. Jean-Claude Juncker. Il est vrai que nous parlons trop. On totta, että me puhumme liikaa, mutta me myöskin käytämme näitä miljardeja liikaa, eli meidän täytyy puhua henkisesti, Jos me jatkamme vapaakauppasopimuksen puitteissa Yhdysvaltojen kanssa, niin jokainen eurooppalainen voittaisi 545 Eurooppaa enemmän. Minä haluaisin minimipalkan kaikkialle Kreikkaan ja kaikkialle Eurooppaan. Haluaisin, että ihmiset voisivat elää työllään ansaitsemillaan varoilla. Eli jos me jos me menetämme työläisten tuen, niin silloin me joudumme suuriin vaikeuksiin. Oh. Guy Verhofstadt. I think that uh, we have to tell meidän on kerrottava totuus ja erityisesti Etelä-Euroopassa monet ihmiset haluaisivat eroon eurosta. Meidän on kerrottava heille ensinnäkin, että koko Kaikille talouksille Euroopassa tämä olisi katastrofi sekä pohjoisessa että etelässä, jos palaisimme kansalliseen vanhaan valuuttaan. Toiseksi on esitettävä itsellensä kysymys, kuka maksaa laskut, jos Kreikassa palataan drakmaan, liiraan, Italiassa, pesetaan, Espanjassa. Kuka laskut sitten tästä maksaa? silloin palataan aiempiin devalvaatioihin. Muistatteko, Italiassa tehtiin äh, aina silloin tällöin devalvaatio. Kuka maksaa devalvaatioiden laskun? Tavalliset ihmiset, tavalliset kansalaiset, koska he menettävät osan omasta ostovoimasta ja myös eläkeläiset menettävät osan säästöistään. Tämä on todellisuutta. Meidän on kerrottava tavalliselle kansalaiselle, että jos palataan vanhoihin kansallisiin valuuttoihin, niin se kohdistuu heidän henkilökohtaisten intresseihinsä ja se on heidän etujensa vastaista. Ka Keller on pyytänyt vastaväitevuoroa. Eli kuunnelkaapa häntä. My second joker to address. Käytän äh, toisen lisäkysymykseni ja esitän kysymyksen Junckerille, kun te mainitsitte tämän transatlanttisen kauppasopimuksen USAn kanssa. Ja tämä on nimenomaan yksi niistä asioista, miksi ihmiset ovat menettäneet luottamuksensa Euroopan unioniin. Komissio on neuvotellut salaisia sopimuksia suljettujen ovien takana. Meillä on ihmisiä, jotka ovat rauhanomaisesti osoittaneet mieltään tätä kauppasopimusta vastaan Brysselin kaduilla. Ja mitä tapahtuu? Heidät kaikki pidätettiin näin. Ei tämä ole sellainen unioni, jonka minä haluan. En minä halua, että ihmisiä tällä tavalla kohdeltaan. Ja kaupan pitää olla eduksi kaikille ihmisille. Ja tällaiset kauppasopimukset äh, aiheuttavat sen, että ihmiset menettävät luottamuksensa. Kiitos. Päätämmekö tähän, koska Conor on tullut taas lavalle, eli mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu? Monika, nyt sometiimi on todellakin kiireen työssä ja touhussa. Joka minuutti saamme noin tuhat twiittiä. Katsotaanpa, kuinka paljon twiittejä tulee tällä hetkellä. Noin 701 jokainen minuutti. Yhteensä 58 000 twiittiä on tullut tämän päivän aikana. Käydäänpä niitä hieman lävitse. Ennen sitä vielä katsomme hieman sitä, mitä aiheita käsitellään somessa – kun käytätte tunnistetta Tell Europe, voitte osallistua Twitter-keskusteluun, näette tuolta näytöltä aiheita, joita käsitellään. Puhutte romaaneista tällä hetkellä, TTIP-sopimuksesta. Kerronpa muutamasta twiitistä tässä vaiheessa. Monet ihmiset ovat puhuneet totta kai taloudesta, ehdokkaat ovat lupanneet, että talous kasvaa, mutta onko kasvu sitten kestävää? Hyödyttääkö se vain suuryrityksiä? Miten ehdokkaat aikovat vahvistaa Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa? Toinen aihe, joka nousee jatkuvasti esille somessa, on Euroopan suhde muihin alueisiin ja muihin maihin. Jatkakaa twiittaamista tunnisteella Tell Europe. Monika. From there, eli lähdetäänpä liikkeelle juuri tuolta. Eli siirrytään maailman näyttämölle. Olemme nähneet väkivaltaa Ukrainassa. Venäjä väittää, että maa on sivilisodan partaalla. Missä Euroopan unioni on? Ensimmäiseksi puheenvuoron saa Verhofstad. No, minä sain eilen kirjeen Kari Kasparovilta, joka on äh, siis tämä maailmankuulu äh, Shakin pelaaja, ja hän osoitti tämän kirjeen meille kaikille. Hän sanoi, että Fer, Verhofstadt ja kaikki muut äh, komission puheenjohtajaehdokkaat, minkä arvoinen Eurooppa on, jos se epäonnistuu tässä kriisissä? Mikäli Ukraina ei ole turvassa, niin Eurooppa ei ole turvassa. Hän sanoo, että Putin ja muut diktaattorit osoittavat, että aggressio palkitaan. Ja monet haurat demokratiat ymmärtävät myös, että he jäävät omilleen. Te ette saa epäonnistua tässä testissä. No minusta Gari Gasparov on oikeassa. Me olemme liian heikkoja Venäjälle ja erityisesti Putinille. Ja se mitä meidän täytyy nyt tehdä on saada aikaan selkeät konkreettiset sanktiot niille ihmisille, jotka ovat Putinin lähipiirissä. Se on ainoa kieli, jota hän ymmärtää. Tsipras. Alexis Tsipras, mikä teidän kantanne on Ukrainaan? Ευρώπη δυστυχώς Eurooppa valitettavasti on edelleen kylmän sodan uhri. Euroopan sydämeen on avautunut suuri haava ja meidän mielestämme tätä haavaa ei saada uppeutumaan, ei uhkailulla, ei sanktioilla. Me tarvitsemme diplomatiaa ja dialogia. Ennen kaikkea tarvitaan sitä, että me emme suostu uusnatsismin nousua esimerkiksi Ukrainassa, jossa uusnatsistit ovat päässeet valtaan. Meidän täytyy antaa Ukrainan kansalaisille mahdollisuus tehdä ainoana tahona päätöksiä omasta tulevaisuudestaan. Tarvitsemme myös sitä, että dialogia saadaan etyjin puitteissa aikaiseksi, jotta jotta ei jouduta turvautumaan ei Naton eikä Venäjän sotilaalliseen mukaantuloon, jotta voisimme antaa rauhalle mahdollisuuden. No niin. Ska Keller. It's very clear. All efforts... Tämä on aivan selvää. On todella ponnisteltava, jotta saamme rauhanomaisen ratkaisun aikaiseksi. Tarvitsemme vuoropuhelua, tehostettua vuoropuhelua. On tehtävä myös selväksi, että me emme hyväksy sellaista, mitä Putin on tehnyt, Krimin liittäminen Venäjään. Tästä on tehtävä asiat aivan selviksi. Sanktiot, jotka toteutettiin, olivat oikean suuntaisia, mutta on tehtävä myös muuta. Esimerkiksi on puhuttava niistä aseista, joita edelleenkin viedään Euroopan unionin jäsenvaltioista Venäjälle. Tämä on kiireisesti pysäytettävä, muutoin muut sanktiot eivät toimi, eivät tehoa. Me olemme hyvin riippuvaisia Venäjästä energia-alalla. Voin todeta, että me vihreät olemme aina argumentoineet sen puolesta, että saamme riippumattomuutta. Tähän on vihdoin viimein tartuttava. Miten saamme energiaa, omavaraisuuden investoimalla omiin uusiutuviin energianlähteisiin? Tämä tekee meistä itsenäisempiä ja saamme myös kestävämmän talouden tätä kautta. Kiitos Jean-Claude Juncker Tarvitsemmeko me vahvemman eurooppalaisen kannan? Me olemme sanoneet ei Putinille. Hänen käytöksensä on sellaista, että sitä ei voida hyväksyä. Me olemme asettaneet sanktioita, jotka eivät ole olleet riittäviä. Meidän täytyy asettaa tiukempia sanktioita, jos Venäjä ei muuta käyttäytymistään. Ja sanktioiden täytyy iskeä nimenomaan rahavirtoihin Venäjältä Eurooppaan. Mutta me emme halua sotia. Me olemme pehmeä valta tuota soft power. Me olemme käyneet läpi riittävästi sotia. Meidän täytyy käydä dialogia Venäjän kanssa ja eurooppalaisten arvojen nimissä meidän täytyy sanoa ei Putinille. Hänen käyttäytymistään me emme voi hyväksyä. Jean Kiitos Jean-Claude Juncker. Sitten Martin Schulz. Me puhumme sodasta. Meidän täytyy olla rehellisiä, koska tässä on todellinen vaara, että Ukrainassa puhkeaa sisällissota. Ja kysymys oli se, että mikä on Euroopan unionin rooli tässä. Euroopan unioni ei ole mikään sotilasvalta. Ja mitä ikinä me vain voimme tehdä välttääksemme sotilaallista konfrontaatiota, ja joka ei siis ole teoreettinen kysymys, vaan ihan todellisuutta – meidän täytyy yhdistää tässä strategiat. Yhtäältä minä kannatan eh, sitä, että eh, tuemme Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioitamme ja että niiden kanssa yhdessä päätettäisiin näistä pakotteista ja että ne myös toteutetaan. Mutta toisaalta me tarvitsemme myös toista strategiaa, Nimittäin eh, Euroopan valtiovarainministerit eh, ovat yrittäneet saada aikaan toisen Geneven kierroksen. Ja 25. toukokuuta on eh, mahdolliset presidentinvaalit Ukrainassa. Ja tämä saattaisi olla jonkinnäköinen uusi provokaatio Venäjän hallitukselle myös. Kiitos. Siirrytäänpä toiseen aiheeseen. EU:ssa Joissakin valtioissa on paljonkin itsenäisyysliikkeitä, Skotlanti, Katalonia ja muutama muu. Jos nämä itsenäistyvät, niin tulisiko näiden alueiden saada automaattisesti EU-jäsenyys teidän mukaanne? Minun mielestäni mehän me puhumme nyt. Tulin juuri eilen Barcelonasta. Euroopan unionin ei pitäisi minusta puuttua tähän. Tämä on Katalaanien ja Espanjan välinen kysymys. Eikä pidä nimenomaisesti kieltäisellä tavalla puuttua tilanteeseen. Baros ja muut EPPn johtajat ovat viime viikkoina toimineet näin. Antaa heidän itsensä päättää, espanjalaisten ja katalaanien. Tämä kysymys ei kuulu Euroopan unionin asioihin. Me emme voi puuttua tällaiseen. Totta kai pitää ottaa huomioon se, mitä ihmiset ajattelevat asiasta. Emme voi rakentaa Euroopan unionia sellaisena, jossa kansalaisten ääni ei tule huomioiduksi näin tärkeässä kysymyksessä. Joka tapauksessa meillä on oltava myönteinen rooli siinä vuoropuhelussa, jota Espanja ja katalaanit käyvät. Ei suinkaan kielteinen rooli, niin kuin on käynyt Baroson toiminnan kautta viime viikkoina ja kuukausina. Alexis Tsipras. Kiitos. Alexis Tsipras, mikä teidän kantanne on tässä asiassa? Euroopan kielestä rassa vasemmisto kunnioittaa kansojen itsemääräämisoikeutta. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että kansallismielisyys, jännitteet ja yhteenotot, ne eivät koskaan, koskaan ne eivät voi johtaa positiivisiin lopputulemiin. Eli meidän ei tulisi arvioida, arvostella näitä rajojen siirroksia Euroopassa ja meidän tulisi antaa kansankunnille oma oikeus päättää omista rajoistaan esimerkiksi Katalonian tai Skotlannin tapauksessa tulisi saada ehkä laajempaa autonomiaa liittovaltion sisällä. Esimerkiksi äh, tätä voitaisiin verrata Ukrainan tilanteeseen. Ukraina, se voi toimia siltana Euroopan ja Venäjän välillä. Sen ei tulisi olla mikään jakolinja. Ja jos kansa tällaista haluaa, jos kansa haluaa liittovaltiota, jos se auttaa yhtenäistymisen ja rauhan tiellä. Skakeler. For me the right. Minulle kansalaisten oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan on hyvin tärkeä. Joten uskon, että Skotlannin ja Katalonian kansalaisilla pitäisi olla oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan ja oman alueensa tulevaisuudesta. Ja no, jos minä olisin komission puheenjohtaja, niin toivottaisin tervetulleeksi molemmat alueet, sikäli mikäli, että ne päättäisivät äh, ryhtyä itsenäiseksi. Ja minä toivottaisin heidät tervetulleeksi Euroopan unioniin. Eli niin, tässä oli pieni tekninen ongelma. Eli annetaan puheenvuoro Jean-Claude Junckerille. Minusta olisi viisasta, että me emme puuttuisi tähän keskusteluun. Sehän kuuluu Ison Britannian toimivaltaan ja myös Espanjan kuningaskunnan toimivaltaan. Minä kunnioitan sitä periaatetta, että aina täytyy kunnioittaa kansallista perustuslakia. Se ansaitsee kunnioituksen myös tässä kysymyksessä. Tästä asiasta meidän pitää vaieta. Martin Schulz, or you want to... Martin Schulz vai haluatteko käyttää jokeria? Me emme ole federalistinen valtio. Me olemme suverenien valtioiden unioni, eikä tästä ole mitään ohjeita, koska maat päättävät itse omien kansallisten äh, lakiensa pohjalta eri tavalla. Ja kuten kollega Keller mainitsi, Skotlannissa järjestetään syksyllä kansanäänestys ja muissa valtioissa ei ole tulossa kansanäänestystä sen vuoksi Euroopan unioni ei voi antaa vastausta yhdellä tavalla. Jos esimerkiksi Skotlanti äänestäisi oman itsenäisyytensä puolesta ja siitä tulisi suvereeni itsenäinen valtio, silloin sillä olisi mahdollisuus tietyn menettelyn kautta liittyä Euroopan unioniin, mutta muissa maissa tilanne on erilainen. Katsotaanpa nyt, mitä Isossa Britanniassa tapahtuu Skotlannin kansanäänestyksessä, mutta tätä ei voida suoraan siirtää muihin valtioihin. Eli tämä toimii lakien mukaan. Paljon kiitoksia. Siirrytään aivan erilaiseen aiheeseen. Tänään Italiassa oli hyvin häiritseviä kuvia siitä, mitä Lampedusan rannikolla tapahtui. Eli haluaisin kysyä ehdokkailta, jos te mietitte, oletteko te sitä mieltä, että maahanmuuttoasiat kuuluvat jäsenvaltioille vai Euroopan unionille? Kiverhofstad. Ei jäsenvaltioille, koska ne eivät tästä vastaa. Me tarvitsemme yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, ei sellaista kuin mitä nyt on. Tarvitsemme laillista maahanmuuttopolitiikkaa, talous, taloudellista maahanmuuttopolitiikkaa. Yhdysvalloilla, Australialla, Kanadalla on tällainen politiikka, mutta meillä ei sitä ole. Tämän seuraamuksena on niin, että meillä on yhä enemmän laitonta muuttolaisuutta, koska laillista maahanmuuttopolitiikkaa meillä ei ole. Toinen seuraus tästä on se, että ihmisten salakauppa lisääntyy koko ajan. On, käydään ihmiskauppaa. Me tarvitsemme tällä tasolla yhteistä politiikkaa. Toiseksi, kun ajattelemme turvapaikanhakijoita ja pakolaisia, niin ei saa käydä niin, että jäsenvaltiot kilpailevat keskenään, vaan tarvitaan yhteinen järjestelmä ja reilut sopimukset eri valtioiden välillä. Katsotaan, mitä tapahtui Syyriassa. Mitä olemme tehneet Syyrian pakolaisten auttamiseksi? He menevät Jordanian ja Turkkiin ja vain jokunen tuhat on otettu vastaan Eurooppaan. Kun katsotaan sitä tragediaa, mikä on käynnissä Sy- Syyriassa, niin tätä ei voida hyväksyä. Alexis Tsipras, maahanmuuttoasia. Aivan ensimmäiseksi haluan sanoa, että on aika outoa, että me haluamme puuttua maailmanlaajuiseen maahanmuutto-ongelmaan hetkellä, jolloin Euroopan unioni on sotatoimissa mukana Libyassa ja muilla muissa maailmankolkissa koska tuol, noissa paikoissahan syntyy maahanmuuttoryhmittymiä, esimerkiksi Afganistanissa. Ja sitten he tulevat Eurooppaan etsimään parempaa elämää, parempaa tulevaisuutta. Tällainen äh, politiikka ei ole tehokasta ei ole sopivaa, että Välimerestä tulee hautausmaa. Me tarvitsemme maahanmuuttopolitiikkaa. Meidän täytyy miettiä uudelleen turvapaikkapolitiikkaa ja täytyy myöskin osoittaa riittävät määrärahat, jotta me saamme vastuun jaettua oikeudenmukaisella tavalla, koska tällä hetkellä Etelä-Eurooppa ottaa suurimman osan vastaan ja kuitenkin Euroopassa puhutaan solidaarisuuden Euroopasta. Ska Keller what we see in Europe. Se, mitä me nyt näemme Euroopassa tapahtuvan, ei ole hyväksyttävää. Me annamme ihmisten kuolla, hukkua välimereen ja sitten kun Italialla on tällaisia todellisia projekteja, kuten Mare Nostrum, jossa he pelastavat näitä turvapaikanhakijoita pikkuveneistä, niin silloin Frontex puuttuu asiaan ja sanoo, että tämä onkin maahanmuutto-ongelma. Me emme voi hyväksyä tätä. Tämähän on, Frontex on eurooppalainen virasto. Minä haluaisin komissiolta vahvoja sanoja siitä, että se ei hyväksyisi Frontexin toimintaa. Ja mitä tulee lailliseen maahanmuuttoon, me tarvitsemme laillisia ja turvallisia keinoja maahanmuuttajien tulla Eurooppaan ja pyytää turvapaikkaa esimerkiksi Syyriasta, mutta myös monista muista kriisimaista ja kriisialueilta. On hyvin paljon pakolaisia, jotka menevät ihan muualle kuin Eurooppaan. Me tarvitsemme laillisia keinoja myös muille maahanmuuttajalle. Mutta miksi yksikään jäsenvaltio ei ole valmis puhumaan edes puhumaan laillisesta maahanmuutosta. Eikö kukaan näe, että maahanmuuttajien kautta me olemme saaneet äh, tavallaan äh, vaurautta? Kiitos. Puhe aika päättyi. Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker. Meidän täytyy eurooppalaisen lain kautta hoitaa laillinen maahanmuutto. Me emme voi jatkaa entiseen malliin. Sääntely laillisen maahanmuuton sääntely ei tule estämään laitonta maahanmuuttoa ja täten tässä asiassa tulisi olla sitoutuneempia. Olisi mukava, jos jäsenvaltiot voisivat antaa kehitysapuun enemmän varoja, ratkaista ongelmat siellä, missä ne syntyvät. Me emme voi hyväksyä sitä, että köyhät aasialaiset tai afrikkalaiset joutuvat nousemaan laivaan ja kuolemaan välimerellä meidän olisi autettava köyhiä ja niitä, jotka kärsivät siellä, missä he ovat. Meidän tulisi lopettaa politiikka, jossa kehitysapubudjetteja ja muita budjetteja jatkuvasti vain leikataan. Martin Schulz, Martin Schulz, teidän vuoronne. Ensinnäkin olen tyytyväinen, että Jean-Claude Juncker toteaa, että tarvitsemme laillisen maahanmuuttojärjestelmän. Hän totesi tämän jo edellisellä viikolla ja tästä keskusteltiin myös Saksassa Välimeren tapahtumien jälkeen. Laillinen maahanmuuttojärjestelmä on olemassa kaikkialla maailmassa, Yhdysvallassa, Uudessa-Seelannissa, Kanadassa. Me tarvitsemme laillisen maahanmuuttojärjestelmän Eurooppaan, sellaisen järjestelmän, jolla voimme tilapäistä turvaa tarjota pakolaisille silloin, kun he pakenevat sisällissotaa, katastrofia. Poliittisille pakolaisille on annettava turva. Tähän tarvitaan kolme vaihetta. Verhofstadt totesi, että tarvitsemme eurooppalaisia sääntöjä. Olen samaa mieltä. Tätä ei voida jättää jäsenvaltioiden kontolle. Tästä olen samaa mieltä. Mutta se kuitenkin on jäsenvaltioiden kontolla tällä hetkellä ja sen takia niiden on kannettava vastuunsa. Jäsenvaltioiden todella on kannettava niille kuuluva vastuu tässä asiassa. Away, yeah? And... Kiitoksia. No niin. Jospa niin, haluaisin nähdä, mitä tuolla ulkopuolella sosiaalisessa mediassa tapahtuu, koska monet varmaankin yrittävät keskustella meidän kanssamme. Connor. Sosiaalisessa mediassa piisaa todella kiirettä. Ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa. Espanja, Belgia, Ranska, Italia ovat nyt tässä mukana. Voimme katsoa, millä kielillä on sosiaalista mediaa käytetty. Englanti tässä on ykkösenä. Sitä käytetään Twitterissä eniten. Ranska on tässä toisella sijalla. Yli 10 000 yksittäistä käyttäjää on mukana tässä keskustelussa. Twiitatkaa edelleenkin tunnisteella Tell Europe. Minua nämä sanat kiinnostavat. On hyvä ehdotus käydä nuo sanat läpi, jotta ymmärtäisimme tämän. Mutta kiitokset Connor. No niin, siirrytäänpä yhdessä viimeiselle kysymyskierrokselle koska tarkastellaan, mitä Euroopalle kuuluu tulevaisuudessa. Ensimmäiseksi vastausvuoron saa Ska Keller ja haluaisin kysyä teiltä, mikä on henkilökohtainen näkökantanne uskonnollisista symboleista Euroopassa? Tulisiko esimerkiksi ristinmerkkejä sallia julkisissa rakennuksissa, entäs äh, huivit julkisella paikalla, siis uskonnolliset symbolit? Well, you already took the first two seconds. No, kiitos. Uskonnolliset symbolit ei minun mielestäni ole asia, joka pitäisi hoitaa Euroopan tasolla. Minusta on hyvin tärkeää, että ihmisten henkilökohtainen vapaus turvataan ja että julkiset tilat ovat neutraalisia, jossa kuitenkin annettaisiin mahdollisuus ihmisille, jotka haluavat valita esimerkiksi huivin käytön, että he saavat sen julkisissa rakennuksissa päällään pitää. Mutta Euroopan tasolla äh, sinne tämä ei kuulu, koska tämähän liittyy hyvin paljon paikalliseen kontekstiin. Minusta on hyvin tärkeää, että ihmisillä on oikeus äh, uskonnolliseen vapauteen ja että sitä tuetaan niin kauan luonnollisesti, kun se ei riko muiden oikeuksia. Kiverhofstad, mikä teidän visionne tästä asiasta on? Minä kannatan syrjinnän vastaista eurooppalaista lakia joka tapauksessa. Ska, nämä arvot ovat niin tärkeitä, että ne eivät kuulu toissijaisuuden piiriin. Olen pahoillani, kun kyse on lehdistön vapaudesta, uskonnonvapaudesta, tietyistä muista eettisistä kysymyksistä. I come from a, uh, uh, on myös muita eettisiä kysymyksiä. Tulen juuri Espanjasta ja tapasin siellä henkilöitä. Siellä käydään keskustelua aborttilainsäädännöstä. Minusta me tarvitsemme tiettyjä perusarvoja ja niiden noudattamista samalla tavalla äh, tietyissä eettisissä kysymyksissä mahdollisimman nopeasti. Uh, Jos emme toimi näin, niin sitten tehdään niin kuin Orban Unkarissa. Hän muuttaa perustuslakia jatkuvasti ja luo uusia arvoja perustuslakiin. Well, the reality there is for a... Todellisuus siellähän on sellainen, että jotkut vähemmistöt eivät saa suojelua. Tietyt uskonnot eivät voi tulla harjoitetuksi. Me tarvitsemme tähän yhteistä linjaa Euroopan. Annoin teille viisi sekuntia ylimääräistä aikaa sitten Jean-Claude Juncker. Minun mielestäni eurooppalaista syrjinnän vastaista lakia tarvitaan. Meillä on periaatteita ja niitä täytyy puolustaa kaikkialla. Kaikki uskonnot, filosofiat, elämän asenteet ovat kunnioituksen arvoisia, mutta Euroopan unionin ei tulisi puuttua siihen tapaan, jolla uskontoja ilmaistaan Eli Euroopan unioni lyö lukkoon periaatteet ja olisi joustamaton niissä, mutta meidän ei tule puuttua paikallisiin alueellisiin perinteisiin, kansallisiin perinteisiin. Euroopan unionilla on riittävästi tekemistä ilman, että se lähtisi tällaisen keskustelun mukaan. Eli periaatteita täytyy kunnioittaa, mutta mitä käytänteihin tulee, niin annetaan jäsenvaltioille vapaus silloin, kun ne eivät sodi muita vastaan. Alexis Tsipras, mikä teidän kantanne on uskontoasioissa? Tulen Euroopan unionin, eh, siis Euroopan unionin jäsenmaissa täytyy aina kunnioittaa perustuslakia jokaisella maalla. Eh, jokaisen maan täytyy kunnioittaa jokaisen kansalaisen eh, perinteitä Eli kaikki Euroopan unionin kansalaisilla täytyy olla mahdollisuus uskoa siihen Jumalaan, jota haluavat uskoa. On hyvin vaarallista, jos, olemme, jos seuraamme, mitä Euroopassa viime vuosina on tapahtunut. Ja tässä on kysymys ollut yhteentörmäyksistä, jotka ovat liittyneet uskontoon. Ja myöskin tällainen eh, konservatismi, olemme nähneet sitä Espanjassa, joka esimerkiksi estää aborttien teon. Ja tämä vie meidät ajassa vuosikymmeniä taaksepäin Frankon aikoihin Espanjassa. Ja tämä on sellainen kehityskulku, joka täytyy kääntää. Kiitos. Martin Schulz. Kiitos sitten Martin Schulz. I think your question was about heads. Minä luulin, että kysymys koski huiveja ja ristejä ja symboleita julkisissa rakennuksissa. No ottaen nyt huomioon erityiset säännöt jäsenvaltiossa, niitä meidän täytyy kunnioittaa, mutta silti huolimatta kaiken täytyy olla, kaikilla täytyy olla oikeus harjoittaa uskon uskontoansa ja näyttää se myös ja käyttää niitä symboleita, jotka siihen kuuluvat. Esimerkiksi islamin uskonnon kannattajat näyttävät oman uskontonsa ja ateistit omansa ja niin edelleen. Mutta julkiset rakennukset ja tilat, niiden täytyy olla neutraaleja sen vuoksi, että siellä jokaiselle on tilaa. Ja sen vuoksi minusta meidän täytyisi pitää kiinni myös syrjimättömyyden pohjalta, että julkiset tilat ovat tavallaan vapaita uskonnollisista symboleista niin, että siellä ei ole mitään. Euroopan unionissa on nyt vaarana tällainen konservatiivisuuden takaisku ja sitä, sitä täytyy vastustaa. Kiitokset vastauksista kaikille. Ja palataanpa viime vaaleihin. Jos tarkastelen tietoja, niin vain 43 prosenttia ihmisistä äänesti viime vaaleissa. Kenen syytä on, että kansalaiset eivät ole tämän aktiivisempia. Onko se teidän ongelma, meidän ongelma? Ketä voidaan syyttää? Skakele. Kyllä ihmiset välittävät kovastikin siitä, mitä Euroopassa tapahtuu, mutta lajelle on levinnyt sellainen tunne, että muutokset eivät toteudu äänestämisen kautta, ja tämä on minusta ongelma. Ihmiset eh, eivät luota instituutioihin, kuten Euroopan parlamenttiin. Tässä meidän on tartuttava tilanteeseen. Meidän on varmistettava se, että tilanne muuttuu unionissa, niin että uusia ajatuksia esitetään taloudessa, nuorten näkökulmasta, se mitä me haluamme vahvistaa demokratiaa niin, että kansalaisten ääni kuuluisi paremmin. Meidän on vahvistettava eurooppalaista demokratiaa. Tässä en tarkoita pelkästään sitä, että ihmisiä viedään äänestämään. Kyllä demokratiassa on kyse enemmästäkin. Ihmisten äänen on kuultava kuuluttava aina, ei pelkästään äänestyksen yhteydessä. On puhuttava myös todellisista aiheista, jatkuvasti siitä, mikä on paras ratkaisu Euroopalle. Menemmekö tuohon vaikka tuohon suuntaan? Aiheiden tasolla ihmisiä kiinnostaa kovasti tämä keskustelu. Meidän on lähdettävä 24. ja 5. päivä toukokuuta eh, ja edust- eh, kerrottava siitä, mihin suuntaan haluamme Eurooppaa viedä. Ja sitten Verhofstadt. What, what, what we need is... Me tarvitsemme poliitikkoja, jotka puolustavat Eurooppaa. Tähän saakka olemme aina puolustaneet Eurooppaa rauhan argumentilla, mutta nyt täytyy nuorille sukupolville tarjota muita argumentteja työpaikkojen luomisesta, talouden eh, eheyttämisestä ja eurooppalaisella tasolla me voimme puolustaa arvoja, joita on mahdotonta puolustaa kansallisella tasolla. Esimerkiksi kansalaisvapaudet ja yksityisyys. Me tarvitsemme mahdollisimman nopeasti NSAn ja Snowdenin jälkeen me tarvitsemme tietosuojalainsäädäntöä Euroopassa, jotta voimme suojella ihmisten, kansalaisten yksityistä tietoa. Ja aivan erityisesti nuorten kohdalla tämä on tärkeää. Ja vielä lisäksi tuomioistuimen Google-päätöksen myötä me olemme oikeilla linjoilla, koska tuomioistuin sanoo, että täytyy olla oikeus tulla unohdetuksi lainsäädännössä ja tarvitaan myöskin yksityisyyttä. Ja jos nämä ongelmat ratkaistaan, niin silloin nuoret kyllä palaavat Eurooppa-ajatuksen pariin. Jean-Claude Juncker. Me emme voi puhua Euroopasta vanhaan malliin kun kyse on vastuusta, niin useinhan vastuu sysätään Euroopan niskaan. Komissio vastaa aivan kaikesta, ikään kuin jäsenvaltiot, hallitukset ja kansalliset parlamentit eivät olisi olemassakaan. Minusta meidän on vedottava Euroopan puolesta ja nuorille on kerrottava, että Eurooppa on nyt heikentymässä. Taloudellisesti ja väestön näkökulmasta me heikennymme. Neljä prosenttia eurooppalaisia vain on tulevalla vuosituhannella – meidän on kokonnuttava yhteen ja osoitettava, että me tarvitsemme Eurooppaa. Jos meillä oli, ei olisi Eurooppaa eikä euroa, niin kaikki eurooppalaiset maat kävisivät avointa rahasotaa Saksa, Ranskaa vastaan ja Ranska Espanjaa vastaan. E-, Eurooppa olisi todellakin äh, äh, rahasodassa tällä hetkellä. Valuutta suojaa meitä Euroopassa. Kiitos. Sitten Alexis Tsipras. Suurin puute Euroopassa on demokratiapuute ja kansalaiset etääntyvät, koska he eivät usko siihen, että heidän äänellänsä on merkitystä politiikan hahmottelemisessa Euroopassa. Euroopan parlamentti, se on menettänyt toimivaltuuksia. Huippukokous on kokous, jossa lopuksi tehdään päätöksiä siitä, mistä Merkel pitää ja Junckerilta haluaisin kysyä, mitä tapahtui huippukokouksessa, johon Barroso ja te osallistuitte ja jossa puhuttiin Kreikan ja Italian hallituksista maista ja tuotiin säästöohjelmat näihin maihin Eli mis, minkä, mistä syystä te halusitte lähteä näihin maihin? Minkälaisen kansanäänestyksen jälkeen voidaan järjestää, jotta voitaisiin todistaa, että perustuslaki esimerkiksi Kreikassa edelleen on kunnioitettu? Schulz. Martin Schulz. Kenen syytä tämä kaikki on? Your question was what is kysymyksesi oli, miksi vaaleihin osallistui niin vähän ihmisiä. No minusta tuntuu, että Eurooppa-vaalit ovat olleet tylsiä, ei konfrontaatiota. Ja sen lisäksi niitä on käytetty väärin hyväkseen, ottaen huomioon kansalliset vaalit ja nyt ollaan uudessa tilanteessa. Tämä keskustelu osoittaa, että Euroopan unionissa olemme muuttumassa. Olemme siirtymässä enemmän demokratian suuntaan, avoimuuden suuntaan, ristiriitaisempaan keskusteluun. Tämä on uutta. Meillä on niin paljon työttömiä Euroopassa ja kuten puhuimme, kuusi miljoonaa nuorta työtöntä ja meillä on kaikkein eniten veronkiertoa ja veropetoksia ja tavalliset veronmaksajat maksavat tästä ja kaikesta spekuloinnista. Eivät he odota lisää Eurooppaa, vaan he odottavat uudenlaista Eurooppaa. Ja jos he haluavat miettiä, millä tavalla voitaisiin muuttaa Eurooppaa oikeudenmukaisuuden suuntaan, jos he luottavat siihen, niin silloin myös äänestysprosessi prosentti nousee. Let's, let's... Kiitos. Puhutaan korruptiosta. Kuinka pitkälle Eurooppa on valmis menemään korruption vastaisessa taistelussa ja oletteko sitä mieltä, että että lobbarit eh, täällä Brysselin käytävillä ovat osa ongelmaa. Skakele. Ehdottomasti he ovat suuri osa tätä ongelmaa. Lobbareita on aivan liikaa näillä käytävillä, mutta myös komission käytävillä heitä on liikaa. He saavat kovaa palkkaa, eturyhmät heidät lähettävät ja käyttävät miljoonia lobbaamiseen kansalaisten ääni jää meiltä kuulematta. He ovat todellisia toimijoita. He ovat toimijoita Euroopan unionissa, mutta heitä ei kuulla. Lobbarit pääsevät tänne sisälle, he käyttävät miljoonia, vaikuttavat lainsäätäjiin, meihin kaikkiin, vaikuttavat myös komission jäseniin ja on hämmästyttävää, että joskus näemme, että tehdään jopa tarkistuksia, jossa unohdetaan sitten otsakkeesta ottaa tämä neturman nimi pois. Että kaiken tämän on loputtava. Tällainen loppaus on suuri ongelma Euroopan unionissa se voidaan rinnastaa korruptioon. Tämä ei ole oikea tie eteenpäin. Täytyy kuulla kansalaisten ääni eikä lobbareiden ääni. No ei voida kieltää sitä, että on lobbareita, mutta ongelma on se aina silloin tällöin, kuten olemme nähneet viime vuosina, että on korruptiota. Se synnyttää korruptiota ja se on se ongelma. Ja tätä vastaan meidän on luonnollisesti taisteltava ja laadittava uusia sääntöjä. Ja mehän olemme laatineet uusia sääntöjä nyt parlamentissa, jolla olemme pyrkineet taistelemaan korruptiota ja vääränlaista lobbausta vastaan. Eli siis täytyy kertoa, ketä edustaa ja mikä on myös poliitikkojen etiikka, sehän on myös tärkeää. Mutta korruption ja lobbauksen lisäksi pääongelma tällä hetkellä kuten esimerkiksi komissiossa, on se, että siellä ei ole johtajuutta ja siellä ei olla tarpeeksi riippumattomia kansallisvaltioista Pariisista ja Berliinistä lähennä koska komission puheenjohtaja soittaa ensin Berliiniin ja Pariisiin ennen kuin se toimii. Ja se on minulle tämä suurin ongelma tänä päivänä. Eli meillä me tarvitsemme johtajaa. So, Kiitos. Jean-Claude Juncker, haluaisin muistuttaa eh, teitä kaikkia siitä, että teillä on jokereita vielä käytettävänä. Jean-Claude Juncker, on selvää, että meidän täytyy paremmin eh, säädellä loppareiden toimintaa. Meidän täytyy taistella kaikin keinoin korruptiota vastaan sekä kansallisvaltioissa että Euroopan tasolla, mutta ei voida kieltää eturyhmiä puolustamasta etujaan, mutta jokainen parlamentin jäsen ja komission jäsen, heidän tulisi julkistaa tapaamistensa lista, kenen kanssa he ovat olleet tekemisiä, tekemisissä. Ja kansalaiset, eh, heidän tulisi lähteä äänestämään Eli heidän tulisi äänestää 22-25. toukokuuta, jotta vältyttäisiin siltä riskiltä, että lobbarit pääsevät vaikuttamaan populistisiin, epädemokraattisiin parlamentin jäseniin. Eli menkää äänestämään, jos haluatte taistella lobbareita vastaan. No se oli harvinaisen selvää. Ja sitten Alexis Tsipras. To fenomeno tis διαφθοράς είναι korruptioongelma on rakenteellinen Euroopassa ja aivan erityisesti Etelä-Euroopassa tilanne on näin ja korruption vastainen taistelu ei kuulu ainoastaan jäsenvaltioille, vaan se kuuluu myöskin Euroopan unionille kokonaisuudessaan. Me olemme sitä mieltä, että että meillä tulisi olla eurooppalaista lainsäädäntöä, joka on tehokasta ja jonka kautta me voimme taistella korruptiota vastaan. Meidän mielestämme meidän, meillä tulisi olla tehokasta lainsäädäntöä myöskin veronkiertoa vastaan, fuusioita vastaan, offshore-yrityksiä vastaan, koska nekin ovat korruption ilmentymiä ja taloudellisen rikollisuuden ilmentymiä. Ja kaikkeen tähän tarvitaan poliittista tahtoa hallituksilta ja Euroopan unionin johdolta, koska näiden taustalta löytyy suuret valtaisat edut. Esimerkiksi Italiassa. Italiassa oikeuslaitos on joutunut törmäyskurssille mafiaan kanssa. Kiitos. Sitten Martin Schulz. Corruption, is a European... Korruptio on eurooppalainen ilmiö, se on totta ja meidän on taisteltava sitä vastaan. Ja on ihan selvää, että komissio ja parlamentti ovat lobbareiden ja korruption kohteita. Mutta se, mitä me tarvitsemme, on sääntöjä ei vain Euroopan tasolla, vaan myös kansallisella tasolla Meillähän oli Euroopan parlamentissa kaksi eh, jäsentä, eh, jotka eh, esittivät tällaiset tarkistukset ja yksi heistä on nyt tuomittu neljän vuoden vankila tuomioon ja toisen henkilön tuomiokäytäntöä ei ole vielä edes käynnistetty. Eli siis ei tämä korruptio nyt ole pelkästään sitä, että Barroso soittaa Merkelille, vaan tässä on kysymys siitä, millä tavalla jäsenvaltiot haluavat tehdä meidän kanssamme yhteistyötä. Minusta komission pitäisi miettiä sitä, että meidän strategiassamme, aloitteissa ja lainsäädännössä tulisi hyvin varhaisessa vaiheessa julkistaa, mitä me haluamme tehdä ja sitten me toimitamme koko tämän strategian lobbareille. Eli todella suurta avoimuutta lobbareiden suuntaan ja parlamentin tulisi tietää asioista ennen lobbareita. Ska Keller haluaa käyttää jokerinsa. Niin. Verhofstadt mainitsi, että lobbausta täytyy hillitä. Meillä on rekisteri, se on vapaaehtoinen, lobbareiden ei ole pakko rekisteröityä. Mitähän tämä sitten vaikuttaa lobbaukseen? On tartuttava myös eturistiriitoihin. Euroopan parlamenttiin tarvitaan rekisteri, myös jäsenten tuloilmoitusten muodossa. Varmasti Verhofstadtillakin olisi aika lailla ilmoitettavaa. Meidän on oltava avoimia lainsäädännössämme, lainsäätämisprosessissa. On hyödyllistä, Schulz, jos eh, Puheaika on päättynyt ja hänellä on nyt eh, jokerin käytön paikka. Maybe, uh, eh, Ska Keller is not... No ehkä skaa kellerei näin tee, mutta kyllä minä käytän tätä Euroopan parlamentin rekisteriä. Eli siis siinä on, se on hyvin avoin, siinä on kaikki minun tietoni niin, että jokainen toimittaja Euroopassa voi katsoa sitä ja katsoa, mitä mandaatteja minulla on ja niin edelleen. Eli minä olen täysin avoin ja seurattava jäsen tässä parlamentissa ja toivottavasti tekin olette sitä. Shall we move to... No niin, siirrytäänkö toiseen aiheeseen. Itse asiassa meillä on ongelma. Me olemme esitelleet teidät virallisina ehdokkaina, mutta monet ihmiset ovat sitä mieltä, että ehkä kenestäkään teistä ei tule Euroopan unionin komission puheenjohtaja. Miten te vastaatte tähän, Skakeler? There is a high chance. Niin on suuret mahdollisuudet, että joku meistä valitaan komission puheenjohtajaksi. Ja minun mielestä näin tulee ollakin kun kansalaiset valitsevat komission puheenjohtajan, niin kyllä se on melkomoinen askel eteenpäin eurooppalaisessa demokratiassa. Lissabonin sopimuksessakin näin määrätään. Mi- jos jäsenvaltiot sitten valitsisivat jonkun muun ehdokkaan, niin he menisivät Lissabonin sopimuksen ylitse. Ja tässä kyllä olisi melkomoinen isku eurooppalaista demokratiaa vastaan. Heidän pitää kunnioittaa kansalaisten ääntä. Muutoin kenellekään ei voida seuraavan viiden vuoden aikana sanoa, että miksi te äänestäneet, miksi äänestäjä on niin vähän. Tästä on nyt kyse. Me haluamme järjestelmän demokraattisemmaksi, me haluamme kasvoja kampanjaan, me haluamme kampanjasta eurooppalaisen tässä nyt ollaan, tämän me saamme ja jäsenvaltioiden pitää kunnioittaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Kiverhofstad. Well, I think it's unthinkable that... No minusta ei ole mahdollista, että me ottaisimme jonkun näiden ehdokkaiden ulkopuolelta. Tästä lienemme samaa mieltä. No niin, tämä on ensimmäinen suuri sopimus tässä joukossa. But, no, seriously. Et... Ei, mutta ihan vakavasti puhuen. Se voi olla vain yksi ehdokas, koska muuta me voimme sulkea koko parlamentin ovet ja koko Euroopan demokratian ovet, jos tämä nyt olisi vain tällainen pieni leikki ja peli, jota pelaamme joka viides vuosi. Ja sitten jäsenvaltiot kokoontuvat yhteen suljettujen ovien taakse ja valitsevat jonkun muun. Ei näin voi toimia. Ja toisekseen, Mehän olemme myös sopineet eh, poliittisessa puolueessa Euroopan tasolla siitä, että ehdokkaan täytyy saada taakseen enemmistö. Se ei välttämättä ole se ehdokas, eh, joka tulee suurimmasta ryhmästä vaalien jälkeen. Hän voi tehdä ensimmäisen eh, yrityksen. Sehän on parlamentaarista demokratiaa. Eli se, joka on saanut parhaan tuloksen, on se, joka pyrkii rakentamaan tätä demokratiaa ja kannatusta, mutta ei meidän ulkopuoleltamme. Jean-Claude Juncker. Le, le 28 pääministeriä ja hallitusta ovat allekirjoittaneet Lissabonin sopimuksen. Parlamentti ratifioi sen. Sopimuksessa määrätään, että Euroopan neuvoston on kunnioitettava sen jälkeen, kun olemme huomioineet Euroopan parlamentin vaalien tuloksen. Jos tietyt neuvoston jäsenet eivät näin toimi, niin silloin demokratian olemus kielletään. On aivan selvää, että jos emme kunnioita Euroopan vaalien tulosta, niin kukaan ei enää seuraavissa vaaleissa äänestä, kun he tietävät, että jäsenvaltioiden pääministerit päättävät ja kansalaisten ääntä, ääntä ei kuulla. Kansalaisten äänen täytyy olla painavampi. Alexis Tsipras. Kiitokset Juncker. Sitten Alexis Tsipras. Positiivinen askel Euroopan unionin demokratiassa on tapahtunut ja nyt se on vaaran aika alaisena kansalaiset etääntyvät, kääntävät selkänsä, euroskeptisyys on kasvussa, mutta minä en ole yllättänyt siitä, että jotkut ovat äh, sanoneet, että Merkel ja muut voivat päättää, että meistä ei ehkä kenestäkään viidestä tulekaan puheenjohtajaa. Kun tällaisilla kansalaisten kannalta katastrofaalisten poliittisten päätösten kanssa halutaan mennä eteenpäin, niin silloin on selvää, että on asetettu vaaranalaiseksi demokratia. Ja tämä herättää myöskin kysymyksiä muille ehdokkaille. Mitä tapahtui Kannesissa? Herra Juncker ei vastannut tähän. Voisin antaa teille jokerin, jotta voitte vastata tähän. Eli joko Eurooppa menee eteenpäin enemmällä demokratialla tai muutoin unelma demokraattisesta Euroopasta tulee hajoamaan. Martin Schulz, nyt me tarvitsemme teidän kantamme tähän asiaan. Uh, uh, Kysymys on kovin mielenkiintoinen ja joka päivä minun on vastattava parikymmentä kertaa tähän. Valtioiden päämiehet voivat tehdä ihan mitä he haluavat suljettujen ovien takana, mutta ei voi olla niin, että ää, äh, suljettujen ovien takana vain tehdään diili komission puheenjohtajasta. Joku meistä on seuraava komission puheenjohtaja. Ja jos he todellakin uskaltaisivat nimittää jonkun toisen, niin vastaus on hyvin selvä. Hän ei tulisi saamaan Euroopan parlamentin enemmistöä taakseensa, koska kukaan Euroopan parlamentissa ei tätä henkilöä äänestäisi. And, uh... There is one interesting... Ja yksi mielenkiintoinen asia, yksi mielenkiintoinen elementti. Yksikään yksittäinen valtion päämies ole ottanut tätä asiaa esiin tähän päivään mennessä. Ainoastaan Angela Merkel on sanonut, että tässä ei ole mitään automa- automatismia. No, mutta eihän Saksassa ole mitään automatismia, ei edes sitä, että, tai paitsi se, että äh, hän on aina äh, liittokansleri. No, minä en ole vielä käyttänyt jokeriani. Niin niin käytän sen nyt. Minä käytin tämän viisi sekuntia kertoakseni teille, että seuraava Euroopan komission puheenjohtaja seisoo täällä ja te puhutte juuri hänen kanssaan. Wow. No monet varmaan muutkin tulevat nyt käyttämään tämän jokerinsa. Emme me käytä jokereja, vaan kansalaiset käyttävät jokerikorttia. After, after <laughs> <laughs> Siirrytään viimeiseen kysymykseen. Siirrytään aivan viimeiseen kysymykseen. Teillä on 30 sekuntia kullakin aikaa koska nyt vedetään johtopäätöksiä jo. Eli viimeinen kysymys liittyy visioon. Voisitteko kertoa, miksi kansalaisen tulisi äänestää juuri teitä? Skakelle 30 sekuntia. Minun tarjoukseni teille Euroopan kansalaisille, jotka asutte Euroopassa, on se, että tulen keskittymään siihen, että Eurooppa tarjoaa työpaikkoja, sosiaalista turvaa ja ilmastonmuutosta. Me herätämme uudelleen henkiin eurooppalaisen unelman siitä, että kaikesta pidetään huolta. Meidän tulisi ottaa Eurooppa takaisin ja tämä tulee tehdä 25. toukokuuta, mutta myöskin sen jälkeen. Tämä on minun terjaukseni teille. Kiverhostad. I want to do so a lot of... Haluaisin tehdä niin paljon, että ne eivät aivan puoleen minuuttiin mahdu, mutta joka tapauksessa tärkeintä on se, että tarvitaan johtajuutta Euroopan unionin visiota tulevaisuutta silmällä pitäen. Tätä kansalaiset haluavat. Tätä kansalaiset haluavat nähdä komission johtajalta kolme asiaa. Talouden korjaaminen, työpaikat, työpaikat, työpaikat. Siinä minun kolme prioriteettiani tuleville viidelle vuodelle. Onnistuin, eikö niin? Kyllä onnistuitte. Jean-Claude Juncker. Minä haluan Euroopan, joka ei viljele jakolinjoja. Haluan saattaa päätöksen tälle keinotekoiselle pohjois-eteläjaolle vanhojen nuorten välillä olevalle jakolinjalle. Me haluamme viisaita kompromisseja sellaisen Euroopan, jotta kansalaiset voivat uudelleen rakastua Eurooppaan. Alexis Tsipras. Alexis oh, Tsipras. I, I will use my jokers also. Minäkin käytän nyt jokerini. Aivan ensimmäiseksi haluamme Euroopan, joka kuuluu kansalaisille, kansalaisten Eurooppaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vahvistamme osallistumista ja demokratiaa parlamentti tekee tärkeitä päätöksiä ja kansalaiset tekevät päätöksiä tärkeistä kysymyksistä kansanäänestyksen kautta. Ei enää suljettujen ovien takana tehtyjä päätöksiä, ei enää kansanvallan tukahduttamista me haluamme myöskin poistaa troikan eurooppalaisista rakennelmista kokonaan. Kolmanneksi me haluamme järjestää eurooppalaisen valmistelukunnan, jossa keskustellaan velasta, jonka kautta me pääsemme yhteiskunnallisella kohesiolla ja demokratialla ja solidaarisuudella tästä kriisistä eroon. Kiitokset. Ja sitten Martin Schulz. Me elämme tässä eurooppalaisessa kodissamme ja meidän on avattava ovet ja ikkunat ja antaa kansalaisille mahdollisuus nähdä, mitä talossa tapahtuu ja kuka päätökset tekee minä haluan Euroopan unionin, jossa komissio kiinnittää mielenkiintonsa tavalliseen kansalaiseen. Minä olen ollut tai pormestarina kauan, olen ollut parlamentissa kauan täällä ja minä tiedän, että ihmiset kärsivät Euroopassa. Minä haluan muuttaa Eurooppaa niin, että kaikki voivat elää parempaa elämää ja varsinkin antaa mahdollisuuden nuorelle sukupolvelle, jotta he saavat paremman mahdollisuuden unionissa. Kiitos haluaisin sanoa, että kaikki ehdokkaat ovat olleet samaa mieltä siitä, että Skakeler voi puhua tässä hetken aikaa, kun Conor on tullut lavalle. Olemme keskustelleet tänään Euroopasta. Ei pidä unohtaa, että muuallakin ihmiset kärsivät köyhyydestä, sodasta ja vainosta. Tästä meidän täytyy huolehtia. Me kaikki yhdessä osallistumme Bring Back Our Goals-kampanjaan. Thank you. Thanks to the candidate. Kiitos ehdokkaille tästä. Keskustelu on päättynyt. Haluaisin kysyä Connorilta, mitä tuolla ulkopuolella tapahtui sillä aikaa, kun me puhuimme täällä. 63 000 twiittiä, 15 000 ihmistä on ollut mukana Twitterissä ja verkossa voitte katsoa myös nettisivuiltamme yksityiskohtaisempia analyysejä. No niin, olette kuulleet ehdokkaita, tiedätte mitä heillä oli sanottavana ja nyt pallo on teillä. Kiitos kaikille, jotka osallistuitte tähän ainutlaatuiseen tapahtumaan, missä sitten olettekin. Voitte jatkossakin osallistua keskustelun verkossa eurovisiondebate.tv osoitteessa. Mutta tässä oli kaikki tältä illalta täältä Brysselistä ja koko Euroopan parlamentin tiimiltä. Haluaisimme toivottaa teille hyvää yötä.